yksi ilmoitusasia ennen seuraavaa keskustelua. Puhemies on saanut EPP e ja NF ryhmältä ilmoitukset valiokuntamuutoksista, ellei sitten näihin nämä muutokset